Liebe Kolleginnen und Kollegen. Hyvät kollegat, olisi hyvä aloitella. Meillähän on vain puoli tuntia aikaa ja pitäisi yrittää sitten pyrkiä käyttämään tämä aika hyvin. Minä olen Konstanta Krevi, minulla on ilo, ilo ja kunnia tätä kokouksen alkua johtaa vaikken ole iältäni vanhin, mutta kuitenkin äh, aluepoliittisen valiokunnan pitkäaikaisin edustaja. Minulla on suuri ilo ja kunnia vähintään tämän äh, äh, lainsäädäntökauden alkuun johtaa tätä valiokuntaa ja katsoa sitten, että me olemme toimintakykyisiä seuraavan viisi vuosi, vuoden, viisivuotiskauden. Ollaan tässä nyt käyttää minuutin puheaikaa toivottaakseni kaikki tervetulleeksi, jotka valittiin uudestaan tänne tai jotka, eivät, jotka ovat uusina jäseninä tässä aluepoliittisessa valiokunnassa. Täällä on koko joukko vanhoja tuttuja kasvoja. Ja olen tietenkin iloinen myöskin niiden kollegoiden puolesta, jotka uudestaan tänne valittiin. Ja palavat halusta saada tehdä aluepolitiikkaa. Ja, ja, ja, ja Jokainenhan tietää, että oma kotiseutu on ainut, ainutlaatuinen ja meidän pitää sitten miettiä sitten, millä tavalla me tätä, tätä 2014-2020 vaalikautta sitten tulisimme käyttämään parhaalla mahdollisella, mahdollisimman hyvällä tavalla hyväksemme, niin että sitten ne kaikki viime kaudella tehdyt päätökset saatetaan voimaan tehokkaalla tavalla. Ja myös, myös tämän kauden aikana pitää sitten vielä miettiä sitä ja valmistautua tulevaisuuden aluepolitiikan tekemiseen. Se suo mahdollisuuden koko joukolle keskusteluja ja yhteisiä suunnitelmia. Toivon ja uskon, että tämä seuraava vaalikausi sujuu yhtä ystävällismielisessä kollegiaalisessa hengessä kuin tämä nyt päättynytkin. Ja muistan sitten, että kaikki alueilla asuvat kansalaisemme sitten tästä meidän työstämme jotakin hyötyä saavat. Tervetuloa kaikille siis. Ja nyt sitten äh, itse valiokunta-asioihin. Äh, avaan äh, valiokuntakokouksen nyt virallisesti. Ja myöskin sitten muistutan teitä muodollisesti siitä, että tämän kokouksen tarkoituksena on valiokunnan järjestäytyminen, valita puheenjohtajisto, mm, mm, ensin puheenjohtaja ja sitten neljä varapuheenjohtajaa 204 artiklan mukaisesti työjärjestyksestä. Vaalit etenevät loogisessa järjestyksessä, aloitetaan puheenjohtajavaalista ja sen jälkeen varapuheenjohtajat järjestyksessä ensimmäisestä neljänteen ja sitten minulla on tässä muutama nimi, nimiä täällä, ne, jotka eivät ole tää, täällä se, sen paremmin jäseninä kuin ää, varajäsenenkään, mutta edustavat täällä jotakuta poissa oli ja tämä lista ö, koostuu seuraavasta nimestä Ludvigson, joka korvaa edustaja Hedin, joka on täysjäsenä tässä ja osallistuu siis tähän kokoukseen. Onko joitakuita muita jäseniä, parlamentin jäseniä siis, jotka, jotka eivät ole sen paremmin täyskuun varajäseniäkään, mutta ovat täällä läsnä jo takuta toista paikkaamassa? Ei näitä olevan. Hyvä juttu. Kaikki varsinaiset ja varajäsenetkin ovat paikalla kaikki muut siis, Jula ja Olbricht eivät päässeet kokoukseen, mutta ovat siellä sitten varmaan edustettuina niin ikään. Sitten täytyy vielä tarkistaa, äh, onko meillä, olemmeko äh, päätösvaltaisia, eli neljäsosa jäsenistä pitäisi olla paikalla. sihteeristöitä. haluaisin kysymys, kysyä, onko, onko riittävästi väkevä paikalla – se, meillä se olisi y, y, 11, sen, sen verran täällä nyt ainakin on paikalla. Ja näinpä sitten ensimmäiseen esityslistan kohtaan, eli puheenjohtajan valinta. Siellä ehdotuksia, olkapa hyvä. Gospođo predsjedavajuća, Posto... Puheenjohtaja. Arvoisat edustajat, haluaisin ehdottaa Alden nimissä ehdokasta johtamaan tätä valiokuntaa. Ehdotan ehdokkaaksi Iskra Mihailovaa. Aldesta olen varma, että hän on kollega, joka pystyy tämän tehtävään todella hyvin. Hän on paljon poliittista kokemusta ja hän on tehnyt työtä myös Bulgarian ympäristöasiaministeriössä samoin muissa kansainvälisissä yhteyksissä. Hänellä on paljon kokemusta kansainvälisestä toiminnasta. Olen varma, että hän voi myötä vaikuttaa valiokunnan sujuvaan eh, toimintaan. En puhu tässä pidempään. Uskon, että voitte kaikki tutustua hänen ansioluetteloonsa ja uskoakseni voitte äänestää hänen puolestaan. Kiitoksia. Ganz herzlichen Dank, Herr Jakov. Kiitoksia kovasti, herra Jakovic. Onko vielä muita ehdotuksia äh, puheenjohtajaksi? Ei näitä olevan. Näin ollen äh, voin kysyä äh, edustaja ehdokkaalta, onko hän suostuko ottamaan puheenjohtajan vastaan. Kyllä. Ilahduttavaa. Ja kun muita ehdokkaita ei ole tai pyyntöjä, puheenvuoropyyntöjä, että haluttaisiin jotain salaista lippuäänestystä tai voimme näin hyväksyä. Kätten taputuksin meille uuden puheenjohtajan Romi Hailova. Dann bedanke ich mich bei Ihnen. Äh, näin, kiitän teitä ja onnittelen ja joudun valitettavasti nyt sitten jo luopumaan tästä puheenjohtajuudesta ja, ja toivon mukaan sitten yhteistyö sujuu mallikkaasti seuraavat viisi vuotta. Näin uskon myös tapahtuvan. First of all, allow... en, ensin haluan kiittää teitä luottamuksesta. Te kannatette minua ja minulle tämä on suuri kunnia toimia kehitys, kehitysvaliokunnassa, lopullisessa valiokunnassa teidän kaikkien kanssanne ja tulen tekemään parhaani, jotta täytän minunlaiset vaatimukset. Ja nyt sitten jatkamme esityslistalla ja valitsemme varapuheenjohtajat. Here we are. Ähm. We already know. Me tiedämme jo ne varajäsenten nimet, jotka äänestävät tänään. Me tiedämme, että meillä on, me olemme päätösvaltaisia tässä kokouksessa, eikö näin olekin, sihteeri? Kyllä, ja nyt pyydän poliittisia ryhmiä tai ainakin 5 prosenttia valiokunnan jäsenistä esittämään ehdokkaiksi valiokunnan jäseniä. Kyseessä on varapuheenjohtajien paikat. Yes, please. Olkaa hyvä. Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Namen der Fraktion gur ngl Hyvät naiset ja herrat, NGLn nimissä esitän ensimmäiseksi eh, varapuheenjohtajaehdokkaaksi Inos Omachia. Katsoisimme, että hänen valintansa olisi oikein hyvä, koska jo edellisellä vaalikaudella hän toimi varsin aktiivisena tässä valiokunnassa ja hän, hän eh, Reunion aluetta, Ranskan aluetta edustaa. Ja todellakin uskoisin ja voin vakuuttaa teidät siitä, että hänen valintansa olisi oikein hyvä valinta. Thank you. Kiitos. Tämä oli ensimmäinen nimitysehdotus ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. There. Onko muita ehdokkaita ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi? Ei, joten varmastikin sitten me kaikki hyväksymme tämän esitetyn ehdokkaan ja hyväksymme hänet suosion osoituksen ensimmäisen varapuheenjohtajan. Please join us. Okay. Now I'm... Sitten ehdokkaat toiseksi valiokunnan varapuheenjohtajaksi. Yes. Olkaa hyvä. Voorzitter, ehm, dank u wel. Laat me... Kiitos, puheenjohtaja. täytän tilaisuutta hyväkseni onnitellakseni teitä nimityksestänne tähän aluepoliittisen valiokunnan, aluepoliitt- aluevaliokunnan puheenjohtajan puheenjohtajuusnimityksestä. Varmaankin teidän johdollanne valiokuntamme saavuttaa merkittäviä tuloksia aluepolitiikan ja aluekehityksen saralla. Meidän ehdokkaamme on Alita Polshark, Tsekin tasavallasta, tuttu alan mies. Hän on hyvin ö, läheisesti ollut yhteistyössä kansalaisten kanssa aina. Hän on erinomainen lisä puheenjohtajistoon, olen varma. Thank you. Uh, kiitos. Onko muita ehdokkaita tai ehdotuksia? Candido Bill Etheridge per il gruppo. EFT-ryhmästä. Eh, eh, meiltä olisi ehdokas. Yes. Who? Damato. Damato. Uh, no, so So I, I have. Uh, Please, uh... Pyytäisin teitä toistamaan nimen. Because we want to... Koska haluamme tarkistaa, onko kyseessä varsinainen jäsen. Il Etheridge. Köszönöm, elnök asszony, rövid kérdés. Mi alapján fogunk szavazni? Főleg új képviselő. Niin, ihan lyhyt kysymys. Miten me, miten me äänestämme? Onko meillä jotain, jotain joku, jokin ansioluettelo? Vai kuulemmeko vain tässä jonkun, jonkun nimen ja sitten sen perusteella kun äänestämme demokratian nimissä? Mikä tämän äänestyksen juju nyt on? meille ei ketään ole esitelty. Vasta nyt saamme kuulla nimen, millä perusteella meidän pitäisi tässä nyt mukaan äänestää. Any, any of the members of the committee. On, kellä tahansa on oikeus nimittää joku varapuheenjohtajaksi jonkun poliittisen ryhmän nimissä. kun on oikeus tehdä ehdotuksia tulevista tavarapuheenjohtajista nyt. Tiedämme nämä nimet. Kaksi ehdotusta on tehty. Ensimmäinen oli ensimmäinen ehdotus tehtiin ja toinen sitten esiteltiin vain nimellä. Ehkä voisimme saada kuulla hiukan enemmän tästä ehdokkaasta ja sitten yritän selittää teille, miten menettelemme, kun äänestämme näistä kahdesta ehdokkaasta. Olkaa hyvä. che ritengo che... Ensinnäkin katsoisin, että kaikki täällä eivät välttämättä nimeltä tunne ehdokkaita. Ja perusteena Edritsen ehdokkuudelle on nimenomaan demokratiaperiaatteen toteutuminen, eli että Euroopan parlamentti kunnioittaisi kaikkia ryhmiä ja näiden mahdollisuutta saada ainakin yksi varapuheenjohtajan paikka valiokunnasta ja yksi tällainen paikka kuuluisi myös et e-, e ryhmälle Thank you. Thank you. Kiitos. tällainen esittely tästä ehdokkaasta. Ja tämän takia meillä siis on nyt kaksi ehdokasta toiseksi varapuheenjohtajaksi. Haluan muistuttaa teitä siitä, että tässä tapauksessa äänestämme salaisella lippuäänestyksellä, koska kerran on tehty kaksi ehdokasesitystä. Minun täytyy korostaa sitä, että jokainen jäsen, joka osallistuu äänestykseen, niin hänellä on vain yksi ääne Äänet on jaettu poliittisille ryhmille. EPPllä on 13 ääntä, SED-ryhmällä 12 ääntä, ESR 3 ääntä, ALDE 4 ääntä, GUE 3 ääntä vihreillä, 2 ääntä, EFDllä 3 ääntä ja N sitoutumattomilla kolme ääntä. Haluaisin muistuttaa siitä, että vaalit voitetaan jo ensimmäisellä kierroksella, mikäli yksi ehdokkaista saa ehdottoman äänten enemmistön. Tähän lasketaan vain puolesta äänet kummankin ehdokkaan kohdalla. Tuliko tämä selväksi, miten me äänestämme? vielä haluan kertoa teille, että kertoa jäsenille, että me äänestämme salaisesti, mutta siis tämä tehdään koneäänestyksenä. Tämän takia meidän pitää tarkistaa, onko kaikilla mukana äänestyskortit, jotta voi osallistua tähän koneäänestykseen. Onko teillä kortit mukana? Kiitos. Aika rohkaisevalta näyttää. Me voimme tässä kohtaa edetä. Mm, toistan vielä ehdokkaiden nimet. Ensinnäkin herra Etheridge toinen herra Polchak. The first is Mr. Polchak. Ensimmäinen herra Polchak, hän nimitettiin ensin. So we know the names and... Hyvä, me tunnemme nimet ja järjestys on hakkosjärjestys. Ja, ja tämän takia painatte vihreää nappulaa, jos haluatte äänestää herra Eteritsin puolesta. Ja sitten taas punaista nappulaa, painamalla äänestätte herra Bocakia. Valkoinen nappi tarkoittaa tyhjän äänestämistä. Jos teette virheen äänestyksen yhteydessä, niin silloin te voitte painaa sitä varten tarkoitettua nappia ajoissa äänestyksen oltaessa avoinna ja voitte vielä muuttaa siinä kohtaa. Tämähän on hauskin kohta tässä, vai olenko tehnyt kun virheen kenties? Okay, green button for Mr. E- Vihreä nappi herra Eteridge, punainen nappi herra Podjakille. Ollaanko valmiita äänestämään? Do you think they don't work? It happens? Well. Joskus kun laitteet eivät toimi, en tiedä, miten ne pitäisi tarkistaa. But uh, I hope I hope that uh, Tätä Mutta toivon kuitenkin, että tämä järjestelmä toimii. I open the vote. Äänestys alkaa. Pyydän teitä äänestämään näiden kahden ehdokkaan puolesta vihreällä tai punaisella napin painalluksella. Uh, are you ready? Okay. päättyy? Sitten katsotaan tulokset. yhdeksän ääntä annettu. Onko tämä oikea tulkinta? Kyllä. Puhumme 39 äänestä. Tulevat tälle vihreälle ehdokkaalle ja kolme tyhjää ääntä ja kolme kymmentä punaista ääntä ja vain kolme sisäänistä tyhjää. The total eligible votes 36. 36 hyväksyttyä ääntä. Herra Pouchak on valittu toiseksi varapuheenjohtajaksi. Please take your seat here. Pyydän teitä tulemaan tänne puheenjohtajan pöydän, pöydän ääreen. Okay. Secretariat told me that... Sihteeristö kertoi, että tein virheen, kun sanoin, että me pitäisi testata tätä järjestelmää ja ehkä jotkut mm, joskus teistä e- ehkä ette hyväksy tätä tulosta. Vai? I ask you to repeat. Siksi pyydän nyt toistamaan tämän äänestyksen. Tämä ei ole mikään testi, vaan todellinen vaalikoskien toista äh, varapuheenjohtaja. Me haluamme vain varmistaa, että äänestys todellakin toimii sääntöjen mukaisesti ja haluaisin nyt, että äänestämme uudestaan äänestään toisesta varapuheenjohtajasta Voitte painaa vihreää tai punaista. Pyydän teitä nyt äänestämään. Hmm? Mist, and of course, I'm first. Ja niin, toistan taas, mitä minulle tässä kerrottiin. Minähän olen vain puheenjohtaja, herra Potrak. Hän, häntä voit äänestää punaisella napilla ja herra Eterisiä vihreällä napilla. Olkaa hyvä, äänestäkää. No, you can, you can no, you shall not. Okay, everybody, everybody voted. Onko äänet annettu? Kiitos. Tässä tulokset. Kolmekymmentäkahdeksan ihmistä äänesti. Kaksi. Äänestä tyhjää, joten 38 hyväksyttyä ääntä. Neljä vihreä, ovat vihreitä ja ja 30 punaisia. Ja te olettekin sinä jo paikallanne. Onneksi olkoon. I hope with the third exercise will be... Toivon, että tämä kolmas vaali sujuu vähän paremmin. Nyt sitten äänestämme tai ensin pitää tietysti esittää nämä nimitykset ja sitten päätämme kolmannesta varapuheenjohtajasta. Olkaa hyvä. The name, the name of the... Että, että ehdot, ehdokan nimi EPPn Joko edellisen vaalikauden yksi esittelijöistämme erittäin kokenut heppu. Mennään äänestykseen. Okay. Are there other? Hyvä, onko muita nimityksiä? Olkaa hyvä. EFTD Group. EFT-ryhmä. Pidämme tärkeänä sitä, että meidänkin ryhmämme on mukana ja olemme valmiit panostamaan tähän asiaan ja tukemaan teitäkin sen suhteen, miten näitä äänestyksiä ja muita asioita hoidetaan. Thank you very much for this declaration. Kiitoksia. Siis teillä ei ole mitään muuta ehdokkuutta. Vai onko? Bill Etheridge nominates Rosa D'Amato. Okei. Okay. Yeah, so we need to vote. Dema. Siis eh, niin, eh, ehdo, asetan Rosa D'Amaton ehdolle. Missions? Onko muita ehdokkuuksia? Okei. Okay. We have two candidates. Hyvä, meillä on kaksi ehdokasta. Toimimme samalla tavalla. Koneäänestys. Sitten tarkistan, ketä äänestetään punaisella, ketä. Siis Demato. Herra, Rova Demato, vihreä. herra Zeller. Häntä voi äänestää punaista painamalla. Is it clear? Onko tämä tullut selväksi? Hyvä. Sitten äänestetään. Now I close the vote. Ja äänestys päättyy. Ja katsotaan tulokset. Okay, we have 39 of us voting. 39 antoi äänen, kaksi äänesti tyhjää. Ja kolme ääntä. 34 votes. Vihreää ja 34 punaista. Uh, I invite the, the, new, the new member of bureau, Mr. Herra Sellestä tulee uusi työvalikon jäsen. Tulkaa tänne ylös. Hello. Congratulations. cooperation. Okay, we continue now. We now are... Sitten me jatkamme neljäs varapuheenjohtajan vaali. Uh, yes, please. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Mrs. Sir. Kiitos puheenjohtaja. Ehdottaisin ST-ryhmältä italialaista kollegamme Andrea Cosolinoa hän on jo viisi vuotta toiminut menestyksekkäästi tässä valiokunnassa ja uskoisin, että hänestä saamme oikein hyvän varapuheenjohtajan. Kiitos. Onko muita nimityksiä? Olkaa hyvä. Sempre per stesse motivazioni EFD-ryhmästä e e ja samoista jo aikaisemmin mainituista syistä. Se regolamento lo consente, lo chiedo. Eli esitän tätä, jos työjärjestys asian sallii. Yes. As, as I know, it is allowed. Uh, so we have two... Kyllä se on mahdollista, joten meillä on kaksi ehdokasta neljättä varapuheenjohtajan paikkaa varten. Ensimmäinen nimitys, herra Guosolino. Ja toinen, herra Eteridge. Chair, as far as I know. Puheenjohtaja, sikäli kun ymmärrän näistä, tässä hänestä äänestettiin ja se hylättiin. Miksi, miksi jatkamme tätä samaa? Koska tämä samainen ehdokas juuri äsken hylättiin suurella äänten enemmistöllä mikä tässä nyt on takana? Onko tämä edes sääntöjen mukaista? Sama niminen ehdokas oli jo äsken ehdolla ja, ja hänet siinä hylättiin. Uh, unfortunately, my... Mutta ikävä kyllä. Säännöissä ei sanota mitään ettei, siitä, etteikö samaa henkilöä voitaisi esittää useampaan tehtävään kollegat voivat nime, äh, antaa saman er, ehdotuksen, mutta, ja meillä on oikeus äänestää, joten haluaisin pyytää, että äänestämme tällä kertaa neljännestä varapuheenjohtajan paikasta. Vihreä nappi herra Kosolinolle ja Gotsulino. Ja sitten punaista painamalla äänestätte Etheridgeä. Pyydän teitä äänestämään. Okay, are we ready? Close the vote. Onko äänet annettu? Äänestys päättyy ja katsomme tulokset. 37 Mm-hmm. We have 37. 37 ääntä. Vain yksi ääni, tai yksi tyhjä ääni, 32 ääntä herra Goldsulinolle ja neljä ääntä Eteritsille. Joten herra Gottfried, olkaa hyvä, tulkaa tänne eteen. Um, with this final step, we finalize. Nyt sitten tämä oli viimeinen vaali, mitä tulee työvaliokunnan jäseniin. Ja vielä lopuksi haluan kertoa teille, että ensimmäinen valiokuntakokous aluepoliittisessa valiokunnassa pidetään 23. heinäkuuta kello 15 kello 18. ja 24. päivä kello 9 kello 12.30 saakka täällä Brysselissä. Me kerromme sitten myöhemmin saleista. Kiitoksia. Congratulations.